Good afternoon, colleagues. Welcome back. Hyvää iltapäivää, kollegat, ja tervetuloa takaisin valiokuntaamme. Ei pitänyt kulkea kovinkaan pitkään edellisestä, pitkälle edellisestä salista. Oikein mukava, että olette täällä. No niin, täällä on enemmän kyllä päivänvaloa kuin tämän aamuisessa kokoushuoneessa. Mukavaa olla täällä. Toivottavasti kollegat ovat kuulleet, että olemme ennen lounasta ilmoittaneet aikataulumuutosta tähän kokoukseen Lola. So, onneksi suostui tähän, eli ensin otetaan 23 kohta, eikä 21 niin kuin alun perin piti, niin että voimme puhua kolmannesta kansainvälistä konferenssista koskien kehityksen rahoittamista, jossa vieraili delegaatiomme. Tämä oli tietysti äärimmäisen tärkeä kokous, koska tässä on kyse siitä, kuinka pystymme rahoittamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Ja siitä puhuttiin tässä hiljattain New Yorkissa. Pedro Silva Pereira esittelijämme oli siellä paikalla kanssamme ja Pedro saakin esitellä sitten yhteenvetonsa. Obrigado, presidente. Obrigado por esta oportunidade Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta jakaa tämän konferenssin tuloksia teidän kanssa Tämä oli tärkeä konferenssi Addis Abebassa koskien kansainvälistä kehitysrahoitusta. Ensinnäkin haluaisin kertoa, että Addis Abebassa hyväksyttiin asiakirja. Kyseessä on toimintaohjelma, jonka nimi on Addis Abeban toimintaohjelma. Ja tämä toimii 2015 vuoden jälkeisenä etenemissuunnitelmana kohti New Yorkia, New Yorkin kokousta. Minä voin teille kertoa, että tämä toimintaohjelma auttaa meitä etenemään tärkeimmän asian suhteen, eli taloudelliset sitoumukset, kiinteät taloudelliset sitoumukset ja ylimääräiset taloudelliset sitoumukset, jotta voimme saavuttaa nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Tässä ei ole kuitenkaan takeita lisärahoitukselle. Tämä on ristiriidassa sen suhteen, mikä oli parlamentin tavoite ja kaikkien toimijoiden tavoite. Tässä haluttiin kunnianhimoinen tavoite, jotta voitaisiin saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Haluaisin tuoda esille, että suuri osa meidän suosituksista ja vaatimuksista on otettu mukaan tähän lopulliseen asiakirjaan, joka kattaa nämä suurimmat osa-alueet liittyen kansallisiin resursseihin ja aina kansainväliseen rahoitukseen, kansainvälinen kehitysapu, kauppa ja lisäksi kevyt viittaus siihen, että Julkisen avun tulee olla kestävällä tasolla. Lisäksi sivuttiin teknologian, tieteiden, ammatillisen koulutuksen aihepiirejä. Ja lisäksi halutaan vahvistaa kapasiteettia vastata kehitys, kehityksen haasteisiin. Tämä on suuri asiakirja. Tästä on helppo löytää useita eri lukuja, joissa on näitä meidän haaveita ja tavoitteita taistella köyhyyttä vastaan, ja voimme edistää todellista kestävää kehitystä. Mutta, kuten sanoin, niin tämä ei ole vielä riittävän konkreettinen päätös. Uusia konkreettisia taloudellisia sitoumuksia ei tehty. Ja Euroopan parlamentti vahvisti 0,7 prosentin tavoitteen ja kukaan muu kansainvälinen kumppani ei ollut valmiina mm, tähän Euroopan unionia toki ylistettiin kansainvälisestä sitoumuksestaan ja kansainvälisestä toimistaan 0,7 prosentin kehitysavusta BKTstä. Me pyrimme myös kehittelemään muita aiheita eteenpäin. Minä ajattelen nyt YK verotuksen liittyvän yhteistyön toimintaa. Lisäksi puhumme siitä, pitäisikö olla kansainvälinen väline vai tekninen väline, joka ei olisi niin korkeatasoinen kuin tällä hetkellä. Me saavuttimme hybridituloksen, sillä ei ole hallitusten välistä mandaattia, mutta hallitukset ovat tässä tiiviimmin mukana. Ja tässä keskusteltiin niistä aiheista, joiden kohdalla yhteistyötä tehtäisiin. Tässä ei siis merkittävää muutosta tapahtunut olemassa oleviin puitteisiin. Lisäksi puhuimme valtion velkojen rakennemuutoksesta ja Argentiinan kohdalla muun muassa on erityisen tärkeää siirtyä tähän suuntaan. Me olisimme mielemme nähneet paremmat takkuut siitä, että yksityissektori olisi mukana samassa linjauksessa, jotta voitaisiin saavuttaa nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Poliittista asiaa vielä lopuksi. Kansainvälinen yhteisö niin liittyen tähän 0,7 prosenttiin ja julkiseen rahoitukseen koskien kehitysapua, niin näiden tulee olla keskustelun keskiössä. Näkemykseni mukaan tämä oli myös tämän kokouksen osallistujien näkemys G67 nousevat taloudet ovat valmiina alistumaan vähemmän kehittyneiden maiden tahdolle. Euroopan unioni ei ollut niin kunnianhimoisesti liikenteessä kuin olisi tullut olla, ja nousevat äh, taloudet eivät halunneet ottaa liian suuria vastuita sitoutua liian suuriin vastuisiin. Vähemmän kehittyneet maat menettivät ääniä. Ja tämän tyyppisessä ilmapiirissä tämä kokous järjestettiin. Toki saimme aikaiseksi lopullisen asiakirjan, mutta se ei ole tai sillä, että saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet. Ja meidän tulee tämä asia tiedostaen siirtyä New Yorkin ja sen jälkeen Pariisin konferenssiin. Me kohtaamme kerta toisensa jälkeen nämä samat haasteet, paljon poliittista tiedostamista, suuria puheita, mutta hyvin vähän sitoumusta sen suhteen, että voimme muuttaa asioita. Kiitos puheenjohtaja. No, thank you. Anybody? Kiitoksia. Olisiko kenelläkään kysyttävää Pedrolta? Ole hyvä, Charles sieltä. Moi, je crois que les choses étant ce qu'elles sont, euh, nous avons déjà eu... Euh, Asiat ovat äh, miten ovat. Meillä on ollut mahdollisuus kommentoida Addis Abeban tuloksia jo aiemmin. Henkilökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että nämä tulokset ovat pettymys, vaikka Euroopan unioni toistiin pyrkimyksen saavuttaa 0,7 prosentin kehitysapu BKTstä. Minä haluaisin tietää, onko komissiolla suunnitteilla etenemissuunnitelma, toimitus, toimintasuunnitelma, jotta päästään tähän 0,7 prosenttiin. Sanotaan, että on nostettava 4,1 kehitysapua, saavutetaan 0,7 prosenttia. Joita pitäisi siis nostaa 0,02 prosenttiyksikköä, jota saavutetaan 0,7 prosentin taso. Nyt sanotaan, että meillä on mahdollisuus saavuttaa tämä takauma, mutta minä olen tästä ollenkaan vakuuttanut. Ja tulemmeko me loppujen lopuksi järjestämään parlamentaarisen seurannan Toimimmeko me Euroopan unionin joka katsoo, että nämä lupaukset pidetään. Minä haluaisin, että me teemme päätöksen, jotta järjestämme tämän seurannan. Odotan neuvostolta ja komissiolta varsin tarkkoja sitoumuksia, ja mikäli näin ei ole, mikäli näitä lupauksia ei pidetä, niin minä olen sitä mieltä, että tulisi katsoa Ekon valiokunnassa, että tätä noudatetaan, ja niin mikäli näin ei tehdä, niin ne maat, jotka eivät ole sitoumusta noudattaneet, niin tulevat kertomaan, miksi he eivät ole kyenneet linjaamaan omaa politiikkaansa asetettuihin tavoitteisiin. Yeah, on, on that issue, this... Komission henkilö ei ole paikalla vastaamassa näihin kysymyksiin, mutta ilman muuta näitä pitäisi kysyä komissiolta, koska onhan se niin, että jos ei mitään seurantaa ole, niin emme tiedä, mihin ollaan etenemässä. Siinä tapauksessa ehdotan, että järjestämme täysistunnossa keskustelun tästä aiheesta Euroopan parlamentissa. Meidän ei pidä piiloutua tältä tosiasialta. Luvatut sitoumukset on pidettävä ja tämä on julistettava selkeästi. Meidän tulee varmistaa, että asiaa seurataan parlamentaarisesti asianmukaisesti. Time. Koordinaattorit kokoustavat tunnin päästä ja siellä keskustellaan tulevan vuoden työohjelmasta ja Addis Abeban seuranta ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta on ilman muuta siellä listan huipulla. Meidän täytyy varmistaa, että se, mihin sitoudutaan, se myöskin tehdään. Ja komission Nytkin ymmärtääkseni on tarkoitus julkaista erillinen raportti koskien kotimaisen rahoituksen mobilisoinnista. Eli tässä on lukuisia kysymyksiä nyt pöydällä ja meillä pitäisi olla valmis strategia, jolla painostamme asioiden etenemistä. Ja siitä pitäisi keskustella, kuinka se tapahtuu, ja se voidaan tehdä tuolla koordinaattorin kokouksessa. Ilman muuta kestävän kehityksen tavoitteita teitä tullaan seuraamaan ja siitä tullaan keskustelemaan ja samoin kuin 2016 vuoden työohjelmasta. Jos odotetaan viisi vuotta, niin mitään ei tapahdu, eli painostusta täytyy harjoittaa. Minun mielestäni mielenkiintoista tässä oli se, että on aivan selvää, että vähiten kehittyneille maille tuki on erittäin tärkeää, kehittyneemmille vähemmän tärkeää. Jos nyt otetaan vaikkapa Nigeria esimerkiksi, sen saama apu on aivan valtavan pieni verrattuna Nigerian tulotason tuloihin nähden, mutta Malille esimerkiksi tai Ebolan raskauttamille maille tilanne on aivan erilainen, joten tarjottu apu ja tuki on tarpeen. Onko vielä muita kysymyksiä? Ellei, niin kiitoksia paljon Pedrolle ja kiitoksia vielä Lolalle joustavuudesta. Nyt täytyy sitten siirtyä seuraavaan kohtaan, eli siirrytään kohtaan 21 joka on 2010 vuoden suositusten täytäntöönpano sosiaalis, koskien sosiaalisia ja ympäristöstandardeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta. Tässä on kyseessä kau- kansainvälisen kaupan valiokunnan ää, mietintöluonnos. Vähän samanlainen tilanne on sama kuin tässä edellisessä aiheessa, eli vuosia sitten strategiasta sovittiin ja sitten pitäisi vähän seurailla, että mitä on tapahtunut, onko kehitystä saatu aikaiseksi, onko politiikkaa pannut, täyt, pantu täytäntöön, joten nyt Lola voisi esitellä sitten mietintönsä. Linda. Eh, Paljon kiitoksia Linda. Niin, me katsomme, että yritysten vastuu, yksityisyritysten vastuu on aivan perustavanlaatuinen asia. Tämä on, tässä on kyseessä demokratian ja avoimuuden vaatimus ja lain kunnioittamisen, vaatimus. meidän mielestämme on aivan kauhistuttavaa ja sietämätöntä, että yksityissektori jää rankaisematta vääristä teoistaan. Ja monissa tapauksissa esimerkiksi lapset ja naiset tekevät työtä orjuuttavissa olosuhteissa. Ja myöskin ympäristö on koko elämän kannalta välttämätön tekijä ja sen takia yritysmaailma pyrkii sitä hyödyntämään omaksi hyödykseen ja sen takia haluamme varmistaa, että nämä perusoikeudet toteutuvat. Eli ensimmäiseksi Euroopan unionin täytyy vaatia ensinnäkin itseltään johdonmukaisuutta omissa strategioissaan ja Lissabonin sopimuksen vaatimusten mukaisesti. Unioni ei voi antaa kehitysapua yhtäältä ja toisaalta toisella kädellä sitten taas polkea kauppasopimuksilla niitä etuja, joita se perussopimuksillaan tapaa, ta- takaa. Vuoden 1987 YK kehitys, YK on määrittämä perusoikeus ympäristöön ja sosiaalisiin oikeuksiin on taattu ja sen takia EUn pitää vaatia myöskin yrityksiltään samoja asioita, kun se vaatii omilta kansalaisiltaan. Ympäristöasioissa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on yhteinen vastuu, mutta täytyy muistaa myös, että kaikilla valtioilla ei ole samaa kapasiteettia vastata ympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Ja muistutamme myös, että EUn jäsenvaltioilla on historiallinen vastuu koko maailman tilan suhteen. Ja sen takia meidän mielestämme on ehdottoman tärkeää, että yritysten toiminta on täysin avointa. Ei voi olla sellaista toimintaa, jossa avoimuus ei toteudu. Ja sen takia täytyy tapahtua ex ante vaikutusarviointia ihmisoikeuksien ja ympäristön seikkojen ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisen osalta silloin, kun laaditaan kauppasopimuksia tällaisten maiden kanssa. Myös on valvottava, että yritykset noudattavat sitovasti tai, tai tällaiset sopimuslausekkeet ovat sitovia, jotta voidaan taata, että yritykset noudattavat näitä vaatimuksia jatkuvasti ja johdonmukaisesti. Mielestämme on myöskin perustavanlaatuisen tärkeää, että EU aktiivisesti toimii YK ihmisoikeusneuvoston työssä, jotta monikansalliset yritys, monikansallisten yritysten harjoittama ihmisoikeuksien poljenta voitaisiin saada juurittua. Myöskin mietintöluonnoksessa olemme ottaneet huomioon monia eri seikkoja ja asioita ja toivomme, että saamme täältä valiokunnasta vahvan lausunnon tuonne intavaliokunnan suuntaan. Kiitoksia. Sanchez Calente, now... Ja sitten puheenvuoroa on pyytänyt herra Kosa. Ole hyvä. E Köszönöm a szót, elnök asszony. A néppárt nevében szeretném. Kiitos. Puhun EPPn nimissä. Ensinnäkin haluan kiittää tästä työstä. Tämä on erittäin hyvä mahdollisuus tuoda kanta esille. Olin sitä mieltä, että tässä on negatiivinen äänensävy, mutta mielestäni tässä voitaisiin tuoda paljon positiivisia asioita esille, kun puhutaan Euroopan unionin kehitysapupolitiikasta. Olen sitä mieltä, että Euroopan unioni kunnioittaa kehitysmaiden itsemääräämisoikeutta erittäin hyvin, ja minä en näe, miksi tässä mietinnössä tuodaan tämä asia toisen esille myös yksityinen sektori voisi olla tiiviimmin mukana saavuttamassa, kestävän, saavuttamassa kehitysavun tavoitteita. Lisäksi sosiaalisella, taloudellisella ja ympäristön sillä seikolla niin me kiinnitämme huomiota meitä ympäröiviin asioihin. Sosiaaliset taloudelliset asiat on otettava huomioon ja nämä on otettava huomioon ennen kaikkea kyseisten maiden kannalta. Lisäksi maat, jotka saavat kehitysapua näiden, on oltava tiivisti mukana tässä työskentelyssä kahdenväliset kaupalliset sopimukset, jotka ovat pitäneet sisällään ihmisoikeuksia sisältäviä ja koskevia lausekkeita, niin minä toivon, että nämä asiakirjat mahdollistaisivat sen, että yhteistyö olisi kumppani maiden ja Euroopan unionin välillä tiivimpää. Minä tulen jättämään tarkistuksia, jotka mahdollistavat sen, että tämän asiakirjan saadaan positiivisempi äänensävy, ja jotta tämä voisi heijastaa positiivisemmin hieman erilaista lähestymistapaa tähän tulemme tekemään Intalle ehdotuksia, jotka ottaisivat huomioon kehitysavun näkökulman. Minä haluan kiittää kollegaa siitä, että on tehnyt tämän lausunnon ja valmis tekemään yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Konsulika ja seuraavaksi Hoiva. Kiitos puheenjohtaja Minusta tämä on erinomainen lausunto ja hyvä lähtökohta. Ajatellen sitten tätä varsinaista tuonnapana valmistuvaa mietintöä koskien parlamentin suosituksia tässä asiassa, joka yritysvastuuta, yritysten yhteiskuntavastuuta korosta. Meidän kauppapolitiikan pitää olla työvälineenä paitsi kaupallisten intressien myös sellaisten asioiden edistämiseksi, jotka sitten edesauttavat yhteiskunnallisia ja ympäristöstandardeja ja niiden noudattamista. Meidän pitäisi seurata tarkkaan näiden standardien täytäntöönpanoa asianomaisissa maissa ja äh, äh, kannatan äh, e, sitä vaatimusta YK virastojen työn tehostamista sen suhteen, että sitten kansainväliset yritykset noudattavat näitä yhteiskuntavastuun eri ulot määräyksiä riittävästi. Ihmisoikeudet ja ympäristöstandardit pitää ottaa vakavammin kaikissa kauppasuhteissa, erityisesti mitä tulee köyhyyden torjumiseen. Jos ajatellaan, että tämä rahaa käytetään, käytetään niinkin paljon kehitysapuun huomioimatta kuitenkaan näitä muita tuki, tukitoimenpiteitä ja muita, muita poliittisia toimia, jolloin rahaa ei pystytä sitten tehokkaasti käyttämään. Tästä on enemmän enemmän muodostumassa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön toimintakenttää, jossa sitten myöskin sitten kuluttajia pyritään valistamaan näistä yhteiskuntavastuun kysymyksistä julkisuuden, julkisen sektorin tehtävänä on sitten huolehtia siitä, että yksityisen sektori pelkästään aja omaa etuaan, vaan ajavat myöskin sitten sen maan kansalaisten etuja, jonne se investointejaan sijoittaa. Täytyy yrittää mahdollistaa, varmistaa myöskin sitten, että maa jos, jossain vaiheessa saa sitten itse omistajuuden näihin hankkeisiin ja pystyy itse huolehtimaan omasta kehityksestään valitettavasti näissä suunnitelmissa on toistaiseksi epäonnistuttu aika pitkälle ja aika heikot ovat yhteistyösopimukset ovat olleet aika heikohkoja Äh, nämä avustuksen kohteena olevat maat äh, äh, edellytämme ainakin SND-ryhmästä, että komissio pyrkii vahvistamaan näitä taloudellisen avun ohjelmia mitä sitten tulee näihin niin konfliktimineraaleihin? Monet yritykset ovat ajaneet tällaista pakollista lainsäädäntöä tässä suhteessa. Tämähän on yksi monista konkreettista esimerkkeistä, jotka osoittavat, että vain yhteinen, yksityisen ja yhteisen, yhteisen ponnistuksin voidaan saada tuloksia aikaiseksi. Kaiken tämän sanomani sitten muotoilen erilaisiksi muutosehdotuksiksi tähän lausuntoon. Sitten minulla on vielä täällä puhuja lisää. Niin, pitäkää puheenvuoronne lyhyinä, koska meillä on vielä komission puheenvuoro, eli Charles ensin ja sitten Maria. oui, je remercie Madame Sanchez pour... Euh, euh, Kiitos Sanchez tehdystä työstä. Jälleen kerran tulisi pohtia, kuinka me saavutamme sen, mitä hän tuo esille ehdotuksissaan. Tässä voidaan huomata, että Euroopassa ei voida luoda normeja kaikille aloille, varsinkaan sosiaalialalle. Ei ole olemassa puitteita, jotka mahdollistavat sen, että Euroopan unionissa säännellään sosiaaliasioita, joissa maissa, joissa maat ovat päätyneet opt-out-vaihtoehtoon, niin miten me voimme ulkopuolelle säännellä sellaisia asioita, joita me pystyy edes Euroopan unionissa saavuttamaan. Joten kuinka me voimme saa asettaa tietyt standardit kumppanuussopimuksissa ja millä perusteen? Kumppanuussopimuksissa on olemassa yksi sopimus, se, että tiettyjen normien noudattaminen on talouskumppanuussopimuksissa ehtona. Ja näin pyrimme tekemään talouskumppanuussopimuksissa, ja mikäli näin tehdään, niin missä muodossa nämä ehdot esitetään? Thank you. Uh, kiitos. Ja sitten Maria Hoipuh. Uh, Uh, Kiitoksia Ulla äh, tästä äh, lausunnosta meidänkin me, mielestämme siinä on. Ne se, seikat on otettu esille, josta äh, äh mekin olemme jatkuvasti muistuttaneet lähde tässä kuitenkaan äh, toistamaan. Ensin, siis ensinnäkin tietenkin ihmis, ihmisoikeudet ja sitten äh, ihmisoikeuksien ylläpitämiseen liittyvät kaikki äh, toimenpiteet äh, ja perusperiaatteet toteuttaa kansainvälisen lain mukaisesti. Olisi tietysti hyvä, jos me saisimme tällaisia sitovia oikeudellisia instrumentteja, joka voi sitten hiukan tasapainottaa tätä nykyistä monikansallisten yritysten yksinvaltiutta tällä saralla. tätä kautta saataisiin kenties sitten hyvän tasapaino yritysten velvollisuuksien ja oikeuksien välillä samalla. Sitten siihen sidottaisiin myöskin valtion johto mukaan tällä tavalla eh, talous, talous ja ihmisoikeudet eh, jäävät ikään kuin sivuun, niitä ei ole millä tavalla oikeudellisesti mihinkään eh, kirjattu tavallaan. Jatkossa kuitenkin pitäisi, vaikka ei näin olekaan, tällaisissa instrument, tällaisia instrumentteja sitten etsiä, jotka tämän mahdollistaisivat ihmisoikeudet ihmisoikeuksien äh, äh, äh, noudattaminen edellyttää tietysti tietynlaista vapaaehtoisuuttakin, ei sitä välttämättä pakottaakaan ketään voi. Me täällä täältä Euroopasta voimme miettiä, millä tavalla me saisimme eurooppalaisiin yrityksiin iskotetuksi ihmisoikeuksien noudattamisen välttämättömyyden. Nämä työnormit ovat erittäin tärkeitä niin ikään tässä yhteydessä – Siinäkin tietysti joudumme nojautumaan vapaaehtoisuuteen aika pitkälle. Täytyy luoda riittävät standardit sitten näistä kauppasopimuksista, on jo tässä yhteydessä puhuttu niin ikään. Ja samoin sitten pitää katsoa, saisimmeko nämä kauppasopimukset sitten jo, jo, jollakin tavalla paremmin reivatuksi tänne yhteiskunnallisesti käyttökelpoisten äh, edellytysten äh, piiriin. Sitten tätä kaiken kaikkiaan tällainen yhteiskunnallinen vastuu on äh, aika lailla lapsipuolen asemassa näissäkin sopimussa. Tässä en mitään kritisoi tässä lausuntoa, vaan yritän saada siihen vain lisää hiukan lihaa alueiden ympärille. Ja sitten vielä Heidi Hautala viimeisenä. Points very briefly. Um... Ihan lyhyesti kaksi kohtaa. Ensinnäkin on ehdottoman tärkeää, että kehitysvaliokunta todella sitoutuu tähän keskusteluun ihmisoikeuksista ja liiketoiminnasta ja kaikista niistä aiheista, jotka tähän kokonaisuuteen liittyvät, joten on todella tervetullut tämä Lola Sanchezin lausunto. Ja toiseksi mm, minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi edelleen vaatia kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa, eli ihmisoikeuksien ja liiketoiminnan johtavista periaatteista. En näe täällä mainintaa tässä tekstissä. Minun mielestäni on tärkeää, keskeisen tärkeää, että nämä perustavanlaatuiset periaatteet mainitaan täällä ja ne pannaan täytäntöön. Eikä tarkoitus ole korvata tällä Lolan äh, lausunnon kuutoskohtaa, eli jossa pyydetään EUn äh, kehotetaan osallistuvan tehokkaasti, aktiivisesti YK ihmisoikeus komitean toimintaan. On tärkeää, että me pidämme esillä molempia puolia, koska tämän kuutoskappaleen riskinä on se, että on monia maita, jotka haluavat korvata nämä perusperiaatteet niin sanottuilla tällä kansainvälisellä sitovalla sopimuksella niin sanotusti. Ja meidän täytyy nyt varmistaa, että näin ei pääse käymään meidän lausunnossamme. Ähm, Madame Sylvia Forment. Ja sitten vielä Sylvia Formentini komissiolta ihan nopeat kommentit. Ei, se ei ole välttämätöntä, mutta jos teillä on mielessänne jotain nopeasti sanottavaa, niin voitte sanoa. Thanks to the honorable members of this house. Kiitos puheenjohtaja, kiitos jäsenille. Me olemme devkosta ja Trade-pääosastoista. Meillä on molemmilla lyhyitä kommentteja. Johdannon sanana minä haluaisin kiittää parlamenttia mielenkiinnosta tähän aiheeseen. Nyt on ajankohtainen aihe puhua kehitysavusta ja kaupasta, ja on hyvä, että tästä puhutaan työvaliokunnassa. Me olemme puhuneet näistä tavoitteista, ja kaupankäynti liittyy tähän. Ja kun kestään tätä 20-30 agendaa, niin tulisi muistaa, mitkä ovat meidän tavoitteet ja mitkä ovat kehitykset, joita on tapahtunut eurooppalaisessa kauppapolitiikassa. Tässä on pyritty ottamaan mukamaan GSP, GSP Plus, kahdenvälisiä sopimuksia siten, että tässä on sitovampia, vahvempia työoloja ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia asioita liittyen poliittisiin ja kauppasopimuksiin. Viimeinen asia, jonka haluaisin tuoda esille, niin jälleen kerran kansainvälinen asiayhteys on tärkeä liittyen siihen, mitä tässä valiokunnassa tehdään. Nyt katsotaan taaksepäin niitä päätöslausemia, jotka hyväksyttiin 2010 viisi vuotta tästä eteenpäin. Moni asia on muuttunut maailmassa ja olisi tärkeää, että tämä yhteys tämä kansallinen asia otettaisiin mukaan näihin politiikan kehityksiin. Minä niin olisin päätää puheenvuoroni sanomalla, että ää, äh, tässä on tapahtunut paljon ja jaloja, mutta muut ovat tulleet mukana luomassa selkeämpiä suosituksia, jotta kuljetaan kohti sitä, että vastuullisuus ja hollisuus olisi mukana siinä, kun katsotaan, mitkä ovat nämä eri toimitusketjut. Ja minä olen Devko kollegallinen puheenvuoron. Chair, also very briefly, I would just... Uh, Kiitoksia lyhyesti minultakin. Mainitsin vain uh, pari askelta, jotka on otettu uh, suorituksen hyväksymisen jälkeen tässä, äh, tästä lausuntoluonnoksessa äh, mainitaan, että tällaiset ex ante analyysit pitäisi äh, toteuttaa. Me toki näin teemme. Meillä on vaikutusten arviointi ihan rutiininomaisesti kaikkien kauppaneuvottelujen pohjalla. Tätä käytäntöä on vahvistettu hiljakoin niin että saisimme sitten tämän kehityspolitiikan yhtenäisempiin samoihin uomiin. Nämä asiakirjat ovat eh, komission ehdotuksia ja ne on sitten ovat kaikkien luettavissa näin ihmisten halutessa. Sitten muutama sana eh, avoimuudesta tietyillä sektoreilla. Eh, esimerkiksi mineraalit, kaivannaisteollisuus ja metsäteollisuus Jotkut suositukset on hiljakkoin perustettu uuteen uskoon niin, että avoimuus paranee ja että kansainväliset yritykset sitten, yritysten toiminta käy paremmin ilmi. Yritysten yhteiskuntavastuustrategia on parhaillaan uudistuskierroksella. Muutamia elementtejä on tässä jo esiinkin nostettu. Ja se tarjoaa sitten uuden tilaisuuden parlamentille äh, kantaa nämä kortensa tähän kekoon. Näihin kommentteihin on hyvä lopettaa. Kiitos. Okei, okay, thanks. No niin, kiitoksia paljon. Heidi, ihan nopeasti vielä. The commission um, pushing for the mem- Ponnisteleeko komissio siihen suuntaan, että rugia periaatteiden suhteen olisi kansallisia toimintaohjelmia? Maybe you have to, if, you, if you don't know. Eh, jos ette tiedä, niin ehkä joudutte palaamaan edustaja Hautalan puheelle myöhemmin. Puhuitko timanteista siis? En kuullut ihan varmasti. Puhuitko timanteista? Puhuitko siis timanteista? Uh, oh, yeah. The, uh, the so-called ruggy guy. Niin nämä ja eh, ihmisoikeus- ja liiketoimintaan periaatteet, niin kutsutut rugia-periaatteet, niin uh, Komission tulisi mielestäni ponnistella siihen suuntaan, että jäsenvaltiolla olisi kansalliset toimintaohjelmat tähän liittyen. Komissio varmaankin palaa tästä asiasta sitten valiokunnan puheille myöhemmin, koska vielä ei asiasta ole tietoa ja sekin on merkki jostain. Ja sitten vielä Sanchez lopuksi. Gracias, Linda. Kiitoksia Linda. Niin, yritän puhua hyvin nopeasti, mutta haluaisin joitakin tarkennuksia tässä tehdä. Ensinnäkin haluaisin sanoa tästä negatiivisuudesta, josta kollega puhui liittyen tähän lausuntooni tai lausuntoomme. No todellisuus on sellainen, että me esitämme tässä paperilla vain sitä todellisuutta, mitä meidän rajojen ulkopuolella on. Siellä monet ihmiset kärsivät juuri tästä todellisuudesta. Me emme ole kaupan, emmekä yrityksen vastustajia, vaan olemme vastustamassa niitä, jotka polkevat ihmisoikeuksia ja tekevät he sitten sitä, missä tekevätkään. Meillä on hirvittäviä tilanteita, joita suuryrityksemme luovat ja eivät joudu millään tavalla sanktioiduksi taikka esimerkiksi kärsimään ää, ää, rangaistuksia niistä. Meillä on esimerkiksi Rana Plaza niminen suuri espanjalainen vaatealan yritys, joka teettää vaatteensa maissa, jossa työntekijät kärsivät aivan kauhistuttavaa köyhyyttä ja työskentelevät hirvittävissä olosuhteissa. Meidän pitäisi käyttää kehitysapua ja näitä välineitä kehityksen edistämisessä eikä sen sijaan ihmisoikeuksien polkemisessa. On tärkeää, että näin on. Näyttää siltä, että joillakin foorumeilla me näytämme kerta kaikkiaan vallankumouksellisilta, kun vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kauppa ja teollisuus ovat niitä tahoja, joiden täytyy sopeutua ihmisoikeuksiin eikä päinvastoin. Niin kuin Heidi tuossa totesi kysymyksessään komissiolle, niin toteaisin, että minä olin Genevessä tuolla ensimmäisenä ensimmäisenä kokouspäivänä silloin, kun laadittiin tuota sitovaa sopimusta ihmisoikeuksien noudattamiseksi. Ja Euroopan unionin kanta koko aamun aikana oli se, että se yritti saada pysäytettyä sopimusneuvottelut. Kansalaispainostus tuolla hetkellä oli sellaista, että Euroopan komissio otti tässä aiheessa ikään kuin askeleen taaksepäin. Ja tämä oli minusta aivan häpeällistä, koska minun oletettu edustajani yritti jatkuvasti jarruttaa tämän sopimuksen aikaansaamista. Sitten vielä lopuksi voin todeta, että olen samaa mieltä siitä, mitä Linda totesi, koska mehän puhumme tässä suosituksista, jotka Euroopan parlamentti antoi jo vuonna 2010. Ja täytyy olla jämäkämpiä niiden seuraamisen suhteen ja myös niiden täytyy olla sitovampia, jotta voitaisiin tämän tärkeän aiheen toteutuminen varmistaa. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe koko maailman kansoille ja sen takia meidän täytyy laatia tästä vahva lausunto ja ilmaista viestimme selkeästi. Deadline for Tarkistusten jättämismäärä aikaan 23. syyskuuta eli huomenna. Eli kauhean paljon aikaa ei ole. Älkää pitkäs, pit, pitkittäkö asiaa, jos haluatte lisätä jotakin tuohon lausuntoon vielä. No sitten siirrytään seuraavaan asiakohtaan. Ja olen todella iloinen ja arvostan uuden humanitaarisen avun pääosaston johtajan osalta. Rova Moni Parian olisi pitänyt puhua täällä jo 15 minuuttia sitten, mutta hän on ystävällisesti suostunut nyt odottamaan vuoroaan. Ei ole mitään hätää nyt tänne juosta puhujapöydän ääreen. Aikaa toki on. Tervetuloa valiokuntaamme. Olemme todella iloisia, että pääsitte nyt tänne paikalle ensimmäistä kertaa paikalle. Ja varmastikin tutustumme toisimme paremmin, kun työmme etenee tässä tulevina vuosina. Tämä on tietenkin hyvin vaikea ajankohta. Eilen olemme käyneet komission jäsen Mimitsan kanssa keskustelua tästä aiheesta ja hän käsitteli EUn Afrikan erityishätärahaston perustamista. Tiedämme, että neuvostossa käydään neuvotteluja siitä, kuinka EU voisi huolehtia omasta pakolaisongelmastaan, pakolaisvirrastaan täällä omien rajojen sisäpuolella. Mutta tiedämme tietysti, että humanitaarinen apu on äärimmäisen tärkeässä roolissa silloin, kun yritetään pakolaiskriisiä ratkoa naapurustossa myös. Syy, miksi pyysin tätä aihetta esityslistalle tänään, oli se, että kansalaisemme kysyvät meiltä, mitä EU tekee tämän asian suhteen. Miksi me kuulemme koko ajan, että ruoka-apu pakolaisille Jordaniassa ja Libanonissa on yhä vähemmän, vähemmän alemmalla tasolla, koska varoja ei ole. Onko, onko nyt totta näin, että näitä varoja ei ole? Ja meidän täytyy antaa ras, vastauksia kansalaisillemme käydä rehellistä keskustelua aiheesta ja kuulla siitä, mitä EU tällä hetkellä tekee ja mitä enemmän on vielä tehtävä, jotta humanitaarista apua voitaisiin tarjota sillä tavalla, millä me sitä haluaisimme antaa. Olkaa siis hyvä nyt, rouva pääjohtaja. Teillä on puheenvuoro 15, 15 minuutin ajan ja sitten otamme kysymyksiä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos siitä, että pääsin vieraksenne. Kuten tiedätte, kuten puheenjohtaja muistutti, aloitin tehtävissäni ensimmäinen syyskuuta ja ensimmäinen tehtävistäni oli se, että tapasin valiokunnan puheenjohtajan. Halusin tulla tapaamaan teitä hyvin pian aloittamisen jälkeen. No, tässä sattui yhtä ja toista. Ja käytän nyt hyväkseni tätä tilaisuutta, että olen teille puhumaan. Ervi Delfin olkaa hyvä ja käykää rupattelemaan sitten salin ulkopuolella mielellään, että kun kuulla tässä omia ajatuksiani. Niin tänne asti kuuluu puheen sorina. Pääjohtajankin varmaan on hankala keskittyä. Je disais, j'ai mon collègue euh, avec moi, Meillä on kollega Hervé Delfin täällä. Teillä saattaa olla hieman tähdellisempiä kysymyksiä, joihin minulla saattaa henkilökohtaisesti olla vaikeuksia vastata, joten hän on täällä tukena, niin mikäli en pysty täydellisesti vastaamaan. Mutta kuten teille jo totesin, niin tämä pakolaiskriisi on eräs suurimmista haasteista, joita Eurooppa joutuu kohtaamaan moniin vuosiin. Komission puheenjohtaja Juncker – puheessaan koskien Euroopan unionin tilaa toi esille, kuinka suuri kriisi tämä on. Hän omisti suurin osan puheestaan pakolaiskriisille. Hän korosti, kuinka komissio ja muutkin toimielimet ja jäsenvaltiot ottavat tämän kriisin hyvin vakavasti ja että tähän on todellakin tarve vastata mahdollisimman vahvasti. Mm, komission jäsen Mimitsa oli puhumassa teille omasta, omista vastuualueistaan ja nyt tässä vaiheessa on tärkeää löytää mahdollisimman paljon synergioita eri välineiden, eri mekanismien välille, jotta me voimme vastata tähän kriisin mahdollisimman tehokkaasti. Tästä on tullut Euroopan unionin sisäinen kriisi, mutta tämän kriisin juuret ovat toisaalla. Tämä on kriisi pakolaisten lähtömaille, mutta myös kauttakulkumaille ja Euroopan unionille. Joten mm, minä haluaisin korostaa, että me olemme tietoisia tästä ja me työskentelemme eri komission yksiköiden välillä käsikädessä. Oli kyseessä sitten kehityspääosasto, laajenemispääosasto tai sisäasioista vastaava pääosasto, jotta me voimme luoda mahdollisimman paljon synergioita eri yksiköiden välille. Minä haluaisin nyt tuoda esille tiettyjä asioita. Mm, nyt keskustelisin siitä, mitä me voimme kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastosta tehdä sisäisellä ja ulkoisella tasolla. Sisäisellä tasolla me teemme tiivistä yhteistyötä kollegojemme kanssa. Me varmistamme sen, että eri välineiden välillä on synergioita, on kyse sitten äh, muuttorahasto, laajenemispolitiikka, äh, naapuruspolitiikka, eri välineet liittyen äh, kehitysapuun, niin me varmistamme, meillä on ollut tiivis keskusteluyhteys komission sisällä Mm, jotta välineitä käytetään tehokkaasti. Lisäksi meillä on lisäksi pyritty siihen, että budjettia käytetään joustavasti siellä, missä on tarpeen. Lisäksi meillä on eurooppalainen väline koskien siviilien suojaamista – komission jäsen Stiljanidisiin oltiin yhteydessä. Häntä pyydettiin aktivoimaan tämä väline. Hän vastasi teille, jotka tätä peräänkuuluttivat, mutta tämä on nyt meillä mahdollisuus selventää tiettyjä asioita. Mm, tämä mekanismi on sellainen, että sitä ei voida aktivoida, ellei osallistuva maa pyydä tätä. Komissio itse ei voi aktivoida tätä mekanismia joten komissiossa me emme voi tätä aktivoida, vaikka te sitä pyytäisitte. Tämän välineen aktivointi lähtee erään sopimusosapuolen pyynnöstä. Unkari on tätä pyytänyt kymmenen päivää sitten. Unkari aktivoi tämän mekanismin. Tässä vedottiin muiden osallistuvien, mekanismin osallistuvien jäsenmaiden solidarisuuteen, jotta laitteet, välineitä, sänkyjä, telttoja voitaisiin tarjota Unkarille, jotta nämä voisit, voisivat vastata muuttovirtaan. Serbia myös aktivoi tämän mekanismin. Serbia pyysi, että muut sopimusosapuolet tässä mekanismissa auttaisivat polttoaineiden teltojen, kulkuneuvojen suhteen, ja Serbia siis myös aktivoi tämän mekanismin. Mikäli Kreikka tai Italia haluaa tämän mekanismin aktivoida, niin me teemme kaikkemme, jotta voimme auttaa näitä valtioita muiden muut jäsenvaltiot myös tekevät varmasti näin, mutta tähän mennessä Italia tai Kreikka ei ole aktivoinut tätä mekanismia. Se oli tärkeä asia korostettavaksi, sillä tässä on ollut pientä väärinymmärrystä sen suhteen, että tämä mekanismi, sitä ei ole aktivoitu riittävän nopeasti tai riittävän usein kuin olisi haluttu. Huomenna kokoonnumme siviilien suojelusta vastaavien tahojen kanssa. Ja minä voin näille maille tuoda esille sen, että silloin kun tämä väline aktivoidaan, niin apua pyritään antamaan mahdollisimman nopeasti. Ja lisäksi tuon esille, että tämä mekanismi tulisi aktivoida, sillä tämä on nimenomaan sellainen, että tämä on solidaarisuusmekanismi, ei ainoastaan jäsenvaltioiden kesken, vaan tässä on myös muita maita Euroopasta mukana. Tässä halutaan auttaa niitä maita, jotka ovat tällä hetkellä pakolaisvirtojen takia vaikeassa tilanteessa. Mm, ulkopuolelle tarjottava apu tai tuki on toisenlainen tilanne. Tässä toimimme taloudellisen avun muodossa – kansalaisjärjestöille, kansainväliselle yhteisölle, YKlle. Nämä ovat ensimmäiset tahot, jotka työskentelevät humanitaarisen avun kanssa. Nyt puhuisin tästä kriisin luonteesta, joka meillä on käsillämme tällä hetkellä. Tässä on muuttovirtoihin liittyvä kriisi, joka on toiminut laukaisijana – tässä kriisissä, niin on selkeää, että kyseessä on pakolaiskriisi. Syyrian kriisi on tässä merkittävin laukaisia. Neljä miljoonaa syyrialaista ovat pakolaisena Syyrian ulkopuolella. Ja vain muistutuksena, puhumattakaan niistä miljoonista, jotka ovat maan sisäisiä pakolaisia ja tämä pakolaisvirta Eurooppaan tulee jatkumaan niin kauan, kun Syyrian kriisin ei ole löytynyt ratkaisua. Siksi kokonaisvaltainen poliittinen ratkaisu tähän kriisiin on tarpeen, ja tämä oli puheenjohtaja Junckerin selkeä viesti omassa puheenvuorossaan. Euroopan unioni on eräs vahvimmista lähettäjistä tässä kriisissä. EU ja Yhdysvallat antavat eniten humanitaarista apua maailmanlaajuisella tasolla myös tässä kriisissä. Euroopan unioni on tässä vaiheessa. Tämä tarkoittaa siis Euroopan unionin budjettikomissio ja unionin jäsenvaltiot ovat kriisin alettua 4 miljardia tähän apuun satsanneet ja mukaan lukien yksi miljardi euroja, euroa pelkästään humanitaarista apua. Tässä on tietenkin ongelmia. YK on tuonut esille sen, että YK ei pysty kattamaan kuin 37 prosenttia tarpeesta, ja tämä on johtanut siihen, että YK on joutunut leikkaamaan Ö, 2014 vuoden lopussa monessa oma joutui leikkaamaan omaa apuaan. Me olemme nyt uusia varoja valjastamassa käyttöön. Tästä keskustellaan huomenna. Euroopassa Euroopan huippukokouksessa. Kuinka saadaan varoja, jotta käyttöön, niitä voidaan auttaa niitä maita, jotka kärsivät tästä muuttovirrasta. Oli kyseessä Turkki, Serbia tai Fyrom Me keskitymme myös Syyrian kriisin hyvistä syistä. Balkanin reitti ei ole ainoa väylä muuttovirroille. Meidän tulee olla tarkkoja Libon kriisin suhteen. Tämä toimii kulkumaana Eurooppaan saapuville muuttovirroille. Jemenissä ja muualla maailmassa on ongelmia, jotka synnyttävät muuttovirtoja kohti Euroopan unionia. Joten nyt on löydettävä poliittinen ratkaisu ja on humanitaarinen ratkaisu. Humanitaarinen ratkaisu on ensiapua. Me olemme komissiossa valmiita kasvattamaan me ja me tulemme apua lisäämään tulevina viikkoina heti kuin apu saadaan käyttöön. Minulla ei tässä vaiheessa ole enempää kerrottavaa. Minä olen käytettävissänne, jotta voin antaa teille lisätietoja, mutta halusin päättää puheenvuoroni tähän, jotta saatte mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Paljon kiitoksia erityisesti, että selvin, sitten, mitä EU voi ja ei voi tehdä sisäisesti, koska aikaisemmin tuossa puhumme juuri siitä, että ensi vuonna mennään huippukokoukseen koskien humanitaarista apua, apua ja EUlla pitäisi sitten olla kanta siitä, että kuinka sen pitäisi tapahtua. Ja monesti ihmiset sanovat meille, että EUn imago rajojen ulkopuolella ei ole kovinkaan hyvä. Ja itse ja kollegani olimme tässä vähän aikaa sitten Etelä-Turkin pakolaisleireillä ja ihmiset kysyivät meiltä, että mitä ihmettä oikein tapahtuu tuolla Euroopan rajoilla. Kollegat hetken päästä teille kertovat siitä. Eli ensiksi meillä on Erik Guerrero ja sitten vielä muutama muu. EPPn ryhmän Erik ensin. Gracias. Paljon kiitoksia, rouva, Maria Rouva. Niin, minulla on ollut jo tässä mahdollisuus, äh, rouva paria siis, minulla oli jo mahdollisuus tavata teitä ennen tai sen jälkeen, kun teidät nimettiin. Ja tietysti sellaisena kuin olemme täällä Euroopan parlamentissa tilanteen nähneet viime viikkoina täysistunnoissa, voimme todeta, että on kaksi toimijaa, jotka ovat samoilla kannalla diagnoosissaan siitä, kuinka välttämätöntä on löytää tiettyjä ratkaisuja. Ja nimenomaan komissio ja parlamentin suuri enemmistö on samalla kannalla. Ja sitten taas on ovat tietyt jäsenvaltiot ja neuvosto, jotka ovat hyvin kaukana sopimuksesta toimia nopeasti ja päättäväisesti. Ja senpä takia katson, että tänään jälleen kerran parlamentilla ja komissiolla on sama linjaus. Täytyy ottaa heti esille ja todeta tässä lyhyessä puheenvuorossani eh, selkeitä konkreettisia kysymyksiä, mutta pari huomiota ensin. Ensinnäkin kaikki muistavat varmaankin, että ensimmäinen päätös tai komission ensimmäinen ehdotus tämän kriisin ratkaisemiseksi, siis pakolaiskriisin ja turvapaikanhakijoiden kriisin ratkaisemiseksi esitettiin jo toukokuussa. Ja nyt meillä on jo lokakuu käsillä. Se tarkoittaa sitä, että viisi kuukautta, neljä ja puoli kuukautta on jo kulunut. Ja vasta viime viikolla tai pari viikkoa sitten päästiin jäsenvaltioiden välillä sopimukseen 40 000 komission ehdottaman pakolaisen sijoittamisesta, joka, jota komissio oli ehdottanut jo toukokuussa. Eli ja pakolaisten virta on kasvanut eksponentiaalisesti ja jos haluamme tai jos emme aikaisemmin sisäministerien neuvostossa päässeet sopimukseen 120 000 sijoittamisesta Unkarin, Kreikan ja Italian välillä, unionin alueelle, niin meidän täytyy miettiä, että meillä on satoja tuhansia ihmisiä vaeltamassa ympäri Eurooppaa etsimässä paikkaa, missä olla. Ja me olemme tuhlanneet neljä kuukautta tässä nyt aikaa sopimuksen täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioiden välillä täällä Euroopassa. Ja täytyy huomauttaa myös, että kansalaiset kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt, humanitaariset järjestöt toimivat edelleen ruohonjuuritasolla ja ovat helpottaneet ainakin osittain tämän valtavan ongelman helpottamisessa tai lieventämisessä edes. Ja olemme myöskin todenneet pääjohtajalle, että komission käsissä ovat nämä työkalut. Ja nämä työkalut voidaan aktivoida ja vo- niillä voidaan toimia ja antaa vastetilanteeseen, mutta näillä väliteillä ei tietenkään voida tätä kriisiä sen laajuudessaan koko laajuudessaan ratkaista ja sen takia tarvitaan sopimuksia ja kompromisseja jäsenvaltioiden välillä. Ja toisaalta täytyy korostaa myös, vaikkakaan en tätä nyt kovin pitkälle kehittele, täytyy todeta, että kyseessä ei ole pelkästään määrällisesti merkittävä kriisi, vaan sen takia myös, että se jakaa Euroopan unionia. Ja tästä kriisistä voi helposti tulla koko unionin kriisi, ei pelkästään unionissa oleva kriisi, vaan unionin kriisi. Ja sen takia katson, että on nyt aivan korkea aika ja oikea hetki ilmaista täällä parlamentissa, niin kuin jo aikaisemminkin olemme ilmaisseet, vahvan protestimme jos nyt sitä tällä nimellä voidaan kutsua, e- Eurooppa-neuvoston suuntaan, joka huomenna kokoustaa, jotta se lopultakin panisi täytäntöön niitä toimenpiteitä, joita vaaditaan ihmisten tilanteen helpottamiseksi. Täällä kahden viikon ajan olemme parlamentissa eri valiokuntien välillä myöskin YK korkean edustajan, pakolaisedustajan läsnä ollessa ja Federica Mogherinin ja Amanopoulosin läsnä ollessa käsittelet näitä aiheita ja on käynyt aivan selväksi, selväksi, että samanaikaisesti kun yritämme ratkaista keskipitkän aikavälin ongelmia, niin täytyy vastata myöskin välittömästi niiden ihmisten tarpeisiin, jotka ovat tällä hetkellä kestämättömässä tilanteessa. Ja nyt sitten vielä nopeasti nämä kysymykseni, johon komission kannan haluaisin kuulla, jos teillä sellaisia on. Mistä nyt sitten raha tuleekin ensinnäkin ja mikä se summa sitten onkaan, mitä tässä arvioidaan jotta voitaisiin asianmukaisesti vastata pakolaiskriisiin, niin haluaisin kuulla, että mitä nämä arviot voisivat olla. Ja kysyisin, mitä komissio tekee tukeakseen kansalaisjärjestöjä jotka tällä hetkellä toimivat tuolla äh, ruohonjuuritasolla ja joilla on valtavia rahoitusvajeita esimerkiksi YK on, äh, eri järjestöt tästä ovat ilmoittaneet, e, ja monet muutkin järjestöt, jotka toimivat Libyassa, Jordaniassa ja Turkissa. Ja sitten tietenkin olen iloinen, että pääjohtaja on samaa mieltä siitä, että tätä kriisiä ei ratkaista pelkästään turvallisuuskysymyksiä käsittelemällä, käsittelemällä vaan on keskityttävä humanitaariseen aspektiin. Ja huomisessa neuvostossa olisikin tuotava esille sitä, että kyse ei ole pelkästään rajavalvonnasta, vaan ja kuinka voisimme turvata ulkoisen turvallisuuden, vaan siitä, kuinka voimme taata täällä Euroopassa olevien ihmisten selviytymisen ja turvallisuuden humanitaaristen käytävien luomisen kautta, ja tätähän Euroopan parlamentti on pyytänyt toistuvasti. Ja sitten vielä haluaisin päättää lauseeseen, joka on sanottu täällä jo moneen kertaan, ei minun suullani pelkästään, vaan monien muidenkin suulla, mutta siinä synteesinomaisesti tiivistyy tämän kriisin ydin. Junckerhan tämän jo aikanaan totesi, puheensa alussa. Eli tarvitsemme enemmän unionia, siis yhtenäisyyttä unionin sisällä. Ja näin, nämä asiat eivät ole nyt tämän humanitaarisen kriisin kohdalla kunnossa. Eli jos haluamme enemmän Eurooppaa ja vähemmän yhtenäisyyttä, niin silloin Euroopan silloin neuvoston täytyy huomenna ottaa, tehdä kyllä päätöksiä sen suuntaisesti ja päättäväisesti. Ja seuraava puhuja. Thank you, Chair. Thank you to the Director General. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset pääjohtajalle. Mekin haluamme omalta puoleltamme todeta, että me kaipaamme yleiseurooppalaista reaktiota tähän äh, pakolaiskriisiin. Muussa tapauksessa jännitys äh, kiristyy mm, äh, jäsenmaiden kesken ja välillä. Minä olen yhdestä näistä mm, etulinjassa olevista maista, Kroatiasta. Siellä tilanne on jo aika kirjat. Olemme löytäneet, sit, nähneet raportit Kroatian Unkarin rajalta, Unkarin ja Serbian rajalta aiemmin, ja Serbiasta Kroatiaan on tulossa tulva näitä tässä jäsenmaat joutuvat tällaiseen ikävään tilanteeseen yksi vastaan kaksi tai kaksi vastaan kolme. Sen vuoksi yhtenäinen to, yhteiset toimet, yhteinen politiikka olisi hyvä näiden paitsi pakolaisten edun mukaista myöskin sitten alueellisten konfliktien ehkäisemisen kannalta tärkeä. Nyt konkreettisiin kysymyksiin Mainitsitte äh, avun äh, Serbialle ja Makedonialle. Äh, voisitteko täsmentää, ehkä tarkoitatte turvallisempaa käytävää, vai, vai onko tarkoitus huolehtia pakolaisista näissä maissa? Tämä on aika tärkeää tiedä, tietää, mikä tämä lähestymistapa sitten loppupeleissä tulee olemaan samantapainen kysymys sitten Turkista. Siellä on kaksi miljoonaa äh, pakolaista, missä jamassa vuoropuhelut Turkin viranomaisten kanssa tässä asiassa tällä hetkellä on. Monet äh, yksi tämän pakolaistulvan alkulähteistä piilee juuri Turkissa, eli onko siellä Turkin kanssa tapahtuvassa vuoropuhelussa jotakin edistystä tapahtunut, sehän olisi aivan olennaisen tärkeää. Ja minkälaiset ovat Ankaran viranomaisten näkökulmat? Kiitos ja sitten seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon myöskin pääjohtajalle tästä äärimmäisen selkeästä esityksestä ja kannanotosta pääosaston puolesta. En voisi olla enemmän samaa mieltä Enriken kanssa kuin jo olen. Hän otti jo monista, monet niistä asioista esille, jotka itsekin halusin sanoa, joten en niitä toista. Mutta minusta on kyllä tärkeää muistuttaa, että humanitaarinen vastaus täytyy olla se ensimmäinen ja tärkein vastaus, mutta poliittinen vastaus täältä instituutioiden taholta on myöskin tärkeää, mutta se on mahdollista vain niiltä instituutioilta, jotka tietävät, mikä sen, niiden politiikka on. Ja Euroopan unionin pitäisi saada aikaiseksi yhteistä, yhteinen, yhtenäinen politiikka. Nyt on nähtävissä esimerkiksi se, että jäsenvaltiot eivät pysty näkemään pidemmälle kuin oman etunsa. Ja ilmeistä on myöskin Espanjan oman maani kohdalla, että olemme kykenemättömiä panemaan täytäntöön solidaarista äh, toimintaa kansalaisten taholta ja myöskään, myöskin kansalaisjärjestöjen taholta. Ja haluaisin ottaa esille myöskin sen, että jäsenvaltiot, jotka arvioivat varojaan, joita he aikana sitten osoittavat äh, pakolaisille – jotka he ottavat vastaan, niin he eivät puhu suinkaan äh, omista varoistaan, tai itse asiassa, koska Euroopassahan on monissa maissa nyt vaalit edellä, edessä, niin kuin Espanjassa, ja sitä, tätä, näitä varoja tai näitä budjettisummia käytetään vaaliaseena, vaalikeskustelun aiheena. Ja haluaisin kuulla vielä teidän arvioinne, arvioinne siitä, että minkälaisia, minkälaisista summista on kyse, minkälaisia varoja tarvittaisiin, jotta voitaisiin huolehtia näiden ihmisten tarpeista. Mikä olisi realistinen arviointi näiden henkilöiden määrästä, joille humanitaarista apua täytyisi antaa ja jotka ovat jo EUn alueella tai saapumassa. Nimittäin meidän pitäisi saada aikaan se tilanne, että nämä summat saadaan selviksi ja hyväksytyiksi, mutta kyseessähän täytyy muistaa, että tämä ei ole kertaluontoista apua. Apua tarvitaan myöskin pitkäaikaisesti. Ja täytyy miettiä myöskin, että minkä, minkälainen mekanismi täytyy olla pystyssä, jotta näiden pakolaisten tarpeista pystytään huolehtimaan myöskin pidemmällä aikavälillä sitten, kun he saapuvat. Ja no sitten Alustuksesta minulla on yksi kysymys. Äh, tuohon äskeiseen äh, yhtyisin siinä mielessä, että Eh, miten me voisimme sitten näitä raskautettuja valtioita todella auttamaan. kantavat suurinta kuormaa. Eh, meillä Euroopan unionissahan olemme kaikki nämä maat. En tiedä, mikä sitten voisi olla sellainen velvoittava mekanismi, joka pakottaisi sitten osallistumaan tähän eh, ratkaisun löytämiseen Mehän puhumme tässä yhteisestä Euroopasta, yhteisten arvojen Euroopasta, mutta se kuitenkin sitten koostuu erillisistä valtioista ja sitten monet valtiot jäävät sitten yksin kuitenkin loppujen lopuksi tämän ongelmansa, ongelman ratkaisen, ratkaisun kanssa. Eli, että, eli mitä tässä on nyt suunniteltu, että kaikki kantaisivat oman osuutensa taakasta? Um, Mr. Yeah. Ja sitten Diasimera. Muchas gracias, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, olette kaikki kovin nuoria. Minä jo olen vanhempi herra ja haluaisin muistuttaa teitä kaikkia joistakin samankaltaisista tilanteista. Minä olin eh, Eurooppa-neuvoston eh, pakolaisneuvoston puheenjohtajana, Euroopan neuvoston puheenjohtajana, kun Balkanin sota tapahtui viimeksi. Ja minulla oli mahdollisuus Estankovitsekunnassa Makedoniassa tavata pakolaisia 8000 henkilöä kullakin leirillä ja Tiranassa niin ikään. Ja sillä hetkellä, joka oli kerta kaikisen dramaattinen ja lähihistoriaan kuuluva täällä Euroopassa ja mullistava kaikkenensa humanitaariselta kannalta oli järisyttävä, koska ei pidä unohtaa, haluan korostaa, että 22 kohtamme esityslistalla puhuu Euroopan unionin humanitaarisesta vasteesta. Me emme puhu tässä rajaturvallisuudesta, vaan humanitaarisesta toiminnasta. Palaan siis edelliseen argumentointiini vielä, eli että tuolla hetkellä, johon viittasin siis Balkanin sotaan, Saksa oli myös ensimmäinen, joka halusi vastata tähän tilanteeseen ja otti vastaan 400 000 henkilöä. Ja kuka tämän työn teki? Itse asiassa punainen puolikuu ja punainen risti. Ne olivat ne käytännön toimijat. Ja varat ja mekanismi ja rahoitusvälineet on oltava sellaisia, että ne on pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Ei huolehtimaan pelkästään kiireellisestä tilanteesta, vaan tästä hätätilanteesta, ja ne on asetettava sellaisten käsiin, jotka tietävät, mitä tulee tehdä. Antoni Guterres sanoi aivan selvästi tuosta selkeästi, että tarvitaan äh, varoja ja ne täytyy asettaa asianmukaisten tahojen käsiin, esimerkiksi punaisen ristin ja punaisen puolikuun käsiin, joilla on paljon kokemusta tällaisten tilanteiden hallinnasta, ensihoidon tarjoamisesta ja sitten seuraavan vaiheen tuen tarjoamisesta. Ja jos muistatte, niin toukokuun suunnitelmassa, johon tässä jo viitattiin, ajateltiin jo 20 000 ensimmäisen henkilön sijoittamisesta, niin itse asiassa se sidottiin jo herra Gutierrezin valvontaan, eli YK korkean edustajan valvontaan. Ja sitten kun kunnioitettu ja ihailtu kollegani Beatrice Beferra puhui, niin haluaisin todeta kuitenkin, että että tietämättömyys ja uskaliaisuus tai uhkarohkeus usein kulkevat käsi kädessä. Ja tämä on nähtävissä esimerkiksi Espanjassa. Ja ne, jotka eivät vielä tiedä, niin kerrottakoon, että Euroopan unioni tarjoaa varoja jokaista puheen, äh, pakolaista kohden ja on luvattu siis pyhin sanoin 6000 euroa jokaista pakolaista kohtaa, kohden, jotka ovat siis sisäisen siirronalaisia. Nyt haluaisin kysyä kuitenkin erästä asiaa, joka minua häiritsee rouva puheenjohtajalta, eli Euroopan eurooppalaisen mekanismin tai kansalaisten suojelun, kansalaisten turvallisuuden suojelumekanismin aktivoimiseksi. Mistä tässä on oikeassa, oikeastaan on kysymys? Tämä on sellainen mysteeri, jota en oikein ymmärrä. Ja minä toistan tässä vielä, että kertokaa hyvä rouva, että mitä ne ovat ne välineet, ne rahoitusvälineet, jolla voidaan kattaa välitön, välittömän hätätilanteen hoitaminen, koska tämä neljä miljardia, josta vain pieni osa on osoitettu humanitaariseen apuun, mistä ne tulevat ja sen, mitä Kutieres on todennut, tämä summa on aivan riittämätön. Ja on tietysti hienoa sanoa, että olemme maailman tärkeimpiä varojen tarjoajia ja, mutta tämä ei kuitenkaan riitä ja haluaisin kuulla teiltä vielä näihin konkreettisiin kysymyksiin vastaukset. Heidi Hautala ja sitten Charles. Jo, kiitos puheenjohtaja. Palaisin aamupäivän keskusteluun, joka liittyy tähän ongelmaan, että humanitaarista apua estetään saavuttamasta sen, sen varsinaisia edunsaajia ja kohteita. Ja minulla on tässä mielessäni äh, erityisesti kysymys Itä-Ukrainasta ja pyytäisin, että rouva Parjat kuuntelisi ja että hän Excuse me, could, would, you be would it be possible that you listen? I have a direct... Voisitko ystävällisesti kuunnella, koska minulla olisi teille aivan suora kysymys. <coughs> Hän halusi vain ky- nimenne, jotta hän pystyisi vastaamaan asianmukaisesti. Sorry, so we should have Palaan kuitenkin tälle omalle yeah. kielelle, niin kuin sillä aloitin. Niin tosiaan tämä kysymys siitä, että humanitaarista apua ei saada perille, niin mitä on tehtävissä? Itä-Ukrainassa monet järjestöt ja avunantajat ovat erittäin huolestuneita siitä, että nähtävästi Kiovan hallitus tämmöisistä kuin kansallisen turvallisuuden ähm, syistä estää humanitaarista apua ähm, menemästä perille Itä-Ukrainaan näille alueille, jotka ovat kapinallisten valloittamia. Ja tämä varmasti vaikeuttaa entisestään ihmisten ähm, tilannetta, mutta myöskin varmaan luo sellaista epä, epäluottamusta jatkuvasti niin kuin Kiovan hallituksen ja näiden alueiden vallattujen alueiden ihmisten välille. Ja toinen tapaus, josta oli paljon keväällä puhetta, oli tämä Damaskoksen lähettyvillä oleva pakolaisleiri, jonka ISIS oli vallannut. Ja käsittääkseni siellä oli erittäin kärjistynyt humanitaarinen tilanne. Niin mitä näille asioille kuuluu ja mitä tämän tyyppisissä tilanteissa voi tehdä? And last but not least, Charles Görens. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Charles. Oui, madame la présidente. Puheenjohtaja, vähin mitä tässä voidaan sanoa on, että jäljenvaltiot eivät ole toimineet asian vaatimalla tasolla. Budjetti, joka tullaan äänestämään ensi vuodelle, on täysin alimitoitettu. Minä haluaisin, että poistumme tästä salista siten, että meillä on selkeä ajatus siitä, mistä on puute. Minä en halua olla mukana äänestämässä budjettia, joista tiedetään jo nyt, että se ei ole riittävä, ja minä haluaisin tehdä päätöksen puhtaalla Olen sitä mieltä, että meidän ei pidä unohtua, äh, pidä piilotua tämän tosiasian taakse. Tässä on useita erilaisia vaihtoehtoja ja meidän tulee myös käyttää mielikuvitusta, jotta saamme varat ja keinot valistettua käyttöön. Mikäli tietty tilanne tulee eteen, joka vaatii enemmän varoja kuin mitä tähän on alun perin varattu budjetissa, niin tässä tapauksessa voidaan käyttää mahdollisuutta erityiseen nosto-oikeuteen – Tämä on mahdollisuus siihen, että voidaan vastuullistaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät halua vastaanottaa pakolaisia. Mikäli me emme toimi, niin uskon, että me emme toimi vastuullisesti. On paljon hallitusten välistä yhteistyötä ja sitten joitain tällaisia homeopaattisia federaalisia toimia. Kollega on oikeassa, kun hän sanoi että kyseessä ei ole kriisi unionissa, vaan tästä tulee unionin kriisi, mikäli tähän haasteeseen ei kyetä vastaamaan. Emmekö me voisi antaa tälle politiikalle kasvaja? Näin tehtiin Ebola-kriisin suhteen, miksi ei pyydetä Stelianidekseltä, että hän on Euroopan unionin koordinaattori, mitä tulee pakolaispolitiikkaan. Tämä kriisi tarvitsee johtajan. Jonkun on oltava kuskin paikalla. Te teette hyvää työtä. Meillä ei ole mitään arvostelua teitä kohtaan, mutta minä haluaisin, että Euroopan unionissa olisi tunnettu selkeä poliittinen vastuunkantaja – ja minä olen sitä mieltä, että Euroopan neuvostosta on huomenna tultava selkeä viesti, muuten menemme päin mäntyä. Ja minä olen sitä mieltä, että kaikki ajavat tässä oma agendansa. Tässä puheenvuoro liittyen budjettiin ja muutamia ehdotuksia liittyen hallintotapaan, sillä Eurooppa antaa anteeksi, jäsenvaltiot antavat säälittävän kuvan Euroopasta, sillä usein kysytään Eurooppa, kuka on Eurooppa, mikäli kyseessä on ideaali, niin olen sitä mieltä, että tässä on toimittu häpeällisesti ja meidän tulee nyt selkeästi toimia, jotta me emme ole kätyreinä mukana tässä voimattomuudessa, jolla tämä ongelma on kohdattu. Just two clarifications. Uh, one is... Kaksi selvennystä. Ensinnäkin, kun mainittiin, että EU antaisi neljä miljardia tai on antanut neljä miljardia kriisin alkamisen jälkeen. Ja sitten mainitsit, että YK totesi, että vain 37 prosenttia äh, avusta tarvittaisiin ja että USA on leikkaamassa budjettia lattiaan, niin haluaisin tästä hieman selvennystä, että mitä tarkoitat. Haluaisin ymmärtää tarkemmin, koska monet suuren yleisen jäsenet kysyvät, että miten USA auttaa Lähi-idän kriisissä tarkkaan ottaen. Ja sitten toinen kysymys Heidi Hautalalta, eli että miten saadaan apu perille. Kun kuul- olimme Turkissa, niin kuulimme, niin itse asiassa yli kuusi miljoonaa on vielä pakolaisleireillä Turkissa ja ne, jotka asuvat kaupungeissa, mm, itse asiassa piiritetyissä kaupungeissa, ovat riippuvaisia humanitaarisesta avusta. 83 prosenttia jää muiden käsiin ja ne, jotka eivät pääse tai pääse tai ne, jotka pääse, eivät pääse rajan yli, niin eivät saa myöskään, myöskään apua. Haluaisin tietää, että onko teillä tarkempaa tietoa tästä. Sitten annan vielä herra Pentsalle puheenvuoron. Kiitoksia. Useimmat asiat on jo nostettu esiin kysymysten muodossa sitten, mitä tulee apuun niin Itä-Ukrainan ja Venäjän rajalla. Siellähän on ongelmana todellakin avun perille pääsy tai pikemminkin pääsemättömyys. Ja onko jotain tietoa siitä, millä tavalla näitä avustusreittejä voitaisiin tukea ja varmistaa? Mainitsitte Sudanin, Jemenin, ei, millä tavalla äh, voimme näihin äh, haasteisiin äh, suhtautua ja miten me voisimme sitten tuolla, tuolla alkulähteellä sitten toimia myöskin tehokkaammin. We you a lot of tough questions. No niin, ensimmäisellä vierailulla ne saitte jo paljon kysymyksiä ja odotamme innolla vastauksia ja erityisesti kuinka EU saa rahan budjettiinsa näitä ongelmia varten. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä kysymyksistä. Me kaikki olemme varmasti analysoineet tilanteen samalla tavalla ja Guerrero ja muut eh, puhujat toivat selkeästi esille sen, että komissio ja parlamentti on samalla linjoilla. Mikäli minulla olisi maaginen eh, mikä minulla olisi taikasava, että saisin äh, jäsenvaltiot toimimaan oikealla tavalla, niin käyttäisin sitä kyllä välittömästi, mutta minä olen sitä mieltä, että äh, tässä ei voi kukaan antaa määränsä enempää ja kuinka me voimme pakottaa jäsenvaltioita toimimaan, minä en tiedä. Me pyrimme vakuuttamaan komission puheenjohtaja Juncker käytti kaiken painoarvonsa parisen viikkoa sitten, kun hän piti pitkän puheenvuoropyynnön Euroopan solidaarisuuden puolesta. Mm, meillä oli neuvoston kokous koskien maahanmuuttoa. Uusi huippukokous järjestetään tällä hetkellä. Tusk on kutsunut koolle Euroopan neuvoston huomiselle ja me teemme kaiken voitavamme, jotta me vetämme kaikkiin, jotta nämä toimivat solidaarisemmin myös jäsenvaltiot. Ja mitä tulee meihin, niin budjettitasolla tämä on tietenkin eräs tärkeimmistä asioista. Te nostitte tämän esille. Sehän on tässä kaiken toiminnan hermo, hermosto sota maksaa miljardin vuodessa. Me käytämme enemmän kuin mihin meillä on varoja. Me pyrimme aina siihen, että saamme muilta budjettilinjoilta enemmän varoja. Ja nyt tänä vuonna me olemme käyttäneet enemmän varoja kuin mitä olisi ollut mahdollisuus käyttää, että voimme vastata näihin haastaisiin. Niin budjetti voidaan ja nelinkertaista, mutta toisaalta tämä on pohjaton kaivo, mikäli ei löydetä poliittista ratkaisua näihin ongelmiin. Minä olen sitä mieltä, että ihmiset eivät lähde Syyriasta, Tsadista, Jemenistä tai muualta sen tähden, että he ovat sitä mieltä, että Euroopan unioni on luvattu maa. He eläisivät paljon paremmin kotonaan, mikäli heillä olisi se mahdollisuus. Tämä ei kuulu nyt toimivaltaani. Niin mutta humanitaarisella tasolla tämä on minun toimivaltaani kuuluva asia, niin humanitaarinen apu, jonka me annamme siinä muodossa, että annamme apua järjestöille, Kaikkialla julkiset budjetit ovat tiukoilla jäsenvaltioissa, Euroopassa, Yhdysvalloissa. Euroopan unionin budjettia vähennetään jatkuvasti, joten me annamme sen verran, mihin meillä on varaa. Ja nämä kriisit ovat yhä moninaisempia. Minä en voi nyt näyttää tätä valitettavasti, mutta on nähtävissä kriisien eksponentiaalinen kasvu verrattuna. Järve kenties näyttää tästä vierestä. Meillä on evät syöty. Me teemme mitä me voimme, me toimimme parhaamme mukaan. Humanitaarinen apu, jota me annamme, niin humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosastosta, niin se menee Euroopan unionin ulkopuolelle. Euroopan unionin sisäinen hätäapu kuuluu jäsenvaltioille. Mm, OMIF-rahasto muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastosta niin me pyrimme lisäämään tämän rahaston budjettia, mutta tämä ei tule kuin osittain vastaamaan siihen asiaan, joka on jäsenvaltioiden vastuu, ja jäsenvaltiot haluavat jakaa tämän toimivallan Euroopan unionin kanssa. Mitä tulee komission, niin se mitä me pyrimme tekemään, minä en alustuspuheenvuorossani tästä maininnut, mutta nyt puhuisin tästä muutaman sanan sen. Me olemme luomassa äh, rahastoja, äh, muun muassa Syyrian kohdalla 40 miljardia euroa erityisrahastoihin – No, tässä on eri jäsenvaltiot antaneet varoja. Me pyydämme jäsenvaltioita osallistumaan tähän erityisrahastoon. Sama koskee Sahelin aluetta. Komissio ehdotti hiljattain, että luodaan Sahelin erityisrahasto ja että sinne astetaan sen 1,8 miljardia euroa. Me odotamme, että jäsenvaltiot täyttäisivät tämän rahaston. Näiden erityisrahastojen etu on se, että ne helpottavat nopeamman käyttöönoton liittyen unionin rahoitukseen. Ekopääosastolla on nopean käyttöönoton rahastoja kehitysavussa näin ei ole. Ja lisäksi tuota rakennerahasto ja, ja niillä on oma hallintojärjestelmä, joka on jähmeämpi, niin tämän on vaikeampi saada liikkeelle. Me työskentelemme näiden asioiden parissa. Lisäksi me pyrimme tiiviissä yhteistyössä työskentelemään muiden pääosastojen kanssa, jotta me voisimme löytää ne mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että toimimme mahdollisimman nopeasti. Tämä yhteistyö toimii ansiokkaasti. Minä pyrin puhumaan nopeasti, tiedän, että aika rientää. Ja mitä tulee Turkkiin ja Serbian, Serbian kohdalla me kesän aikana annamme 1,8 miljoonaa euroa Serbialle. Mistä tämä apu koostuu? Se ei ole kovinkaan suuri summa, mutta se on parempi kuin ei mitään. Niin tämän kohteena oli se, että rahoitetaan meidän toimivaltaamme kuuluva asia, eli me annamme varoja järjestölle, elintarvikkeen ohjelmalle, lääkärit ilman rajoja, YK pakolaisasimielle ja jotta saadaan näitä telttoja ja suojaa annettua, mutta me emme voi humanitaarista käytävää perustaa seikouluttamivaltamme Turkin kohdalla. Me, no tässä on erillinen tapaus. Turkki, Turkissa on melko suuri budjetti koskien tätä liittymistä edeltävää aikaa ja Eko omasta budjetistaan ja yhdessä liittymisrahastojen kanssa on pyrkinyt luomaan pidemmän aikavälin ohjelmia liittyen ennen kaikkea koulutukseen. Tämä kenties voisi kulkea nimenomaan näiden erityisrahastojen kautta. Me pyrimme to- toimimaan luovasti. Me pyrimme saamaan rahan liikkeelle nopeammin, mistä rahat tulevat. osastosta neljä mm, budjettiasiantuntijalle ja kuinka voidaan mm, taata enemmän joustavuutta. No, tämän asia, josta tulisi keskustella, kun puhutaan rahoitusnäkymistä, tulevista rahoitusnäkymistä. Me tulemme osallistumaan tähän keskusteluun, jotta voimme varmistua siitä, että nämä varat ovat joustavammin käytettävissä. Unohdinko jotain, kuinka Kreikkaa voidaan pyytää aktivoimaan tämä mekanismi? No, siihen päivän vastausta. Toistan huomenna sivilisoidusta vastaavalle pääjohtajalle Kreikassa, että mekanismi on käytettävissä. Apu ei saavu avun tarvitsijoille. Tämän asian suhteen me Avramapules, Haan ja Stylianidis mm, matkustavat Turkkiin piakkoin, jotta nämä voivat Turkin viranomaisten kanssa arvioida, kuinka saadaan apu tehokkaasti kohteeseen, mitä tulee Syyrian apuun. Me pyrimme varmistamaan, että tämä apu saavuttaa kohteensa. Kun apu ei voida antaa paikan päällä, niin pyrimme saamaan sen rintamalinjojen toiselle puolelle miehitetyillä alueilla jälleen kerran. Me pyrimme tekemään voitavamme, mutta sen pidemmälle meidän on vaikka mennä. Meillä ei ole siihen valmiuksia. Ukraina. Mitä tulee Ukrainaan, me olemme mukana vuoropuhelussa niin Ukrainan viranomaisten kuin myös Venäjän kanssa. Tämän vuoden puolivälin asti ongelmana Donetskin alueen pääsyn suhteen liittyi ennen kaikkea Ukraina-viranomaisiin ja nyt ongelmaa liittyy ennen kaikkea separatisteihin. He ovat tehneet ongelman siitä, että mitä avustusjärjestöjä tunnustetaan. Me olemme tehneet yhteistyötä Moskovan kanssa, jotta tähän tilanteeseen saataisiin selvyys, varsinkin että nyt ennen talvea humanitaariset järjestöt pääsisivät näille alueille, jotka ovat separatistien käsissä. Minä tulen välittämään viestin komission jäsenille, että hän olisi kriisin kasvot ja välitän tämän myös muille, kun puhutaan muuttoliikkeeseen liittyvän asian, joka kuuluu toisen komission jäsenen salkkuun. Minä kiitän teitä solidaarisuudesta me olemme varmastikin samalla linjoilla. Tiedän, että olette aina valmiita tukemaan meitä myös budjetin muodossa. Me varmasti tulemme pyytämään teiltä apua. Kiitos. Yeah, I think when the member states... Niin, kun jäsenvaltiot miettivät, kuinka paljon rajojen suojeluun käyttävät rahaa, niin varmaan tulee mieleen, että kuinka paljon olisi pitänyt käyttää eh, siellä alueella alun alkainkin tämän kriisin se helpottamiseksi. Niin. Kriisit ovat aina vaikeita hetkiä. Kiitoksia, että tulitte tänne tällä kertaa paikalle. Nyt meillä ole muita asioita enää. Seuraava kokous järjestetään 12. ja 13. lokakuuta. Haluaisin todeta vain, että kannattaa pistää ylös nyt kokous, joka mahdollisesti järjestetään 19.10. maanantaina. Aivan erityiskokous, jossa kuullaan Rova Mogheridin esitys ja komissaari Mimitsan esitys kotonun sopimuksesta. He käynnistävät siis kotonuuta koskevan kuulemismenettelyn 19. päivä iltapäivällä mahdollisesti. Muutama minuutin päästä sitten koordinaattorin kokous.